Sitten torstaina allekirjoitan yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa viisi tavallista lainsäädäntämisjärjestystä noudattaen annettua säädöstä. Näiden säädösten otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Sitten käsittelyjärjestys. Puheenjohtajakokouksen 37.